Good morning. We have a long voting session. Eh, hyvää huomenta kaikille. Meillä on tässä pitkä äänestys eh, edessämme. Menemme mahdollisimman eh, hitaasti, jotta kaikki voivat sitten äänestää mahdollisimman hyvin. Ykkösenä esityslistalla esityslistan hyväksyminen. Sopiiko se kaikille? Oikein hyvä. Ja sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Kaikki kielet ovat saatavilla, paitsi Malta ja Kroatia. Ja kolmas kohta, raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Haluaako herra Kaaso sanoa jotakin työ- ja yksityiselämän yksi, yhteensovittamisesta ja siihen liittyvistä kolmikantaneuvotteluista? Niin, meillä on vielä jonkin verran ongelmia vanhempain lomien suhteen. Isyyslomasta saimme sopimuksen. Minulle on sanottu, että hoitovapaa nähtävästi, siihen löytyy ratkaisu seuraavassa trilogissa, joten ainoa ongelma on vielä vanhempainloma. Ja toivottavasti neuvosto antaa siinäkin periksi. Katsotaan en, on ehkä parempi, että en kommentoi sen enempää. Nämä ovat hyvin teknisiä kokouksia. Meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä tähän asti komission ja neuvoston kanssa, joten katsotaan, mihin tässä päädytään. Thank you. Uh... Kiitoksia. No niin, nyt me voimme mennä eteenpäin äänestykseen. Teillä on varmasti kaikilla äänestyskorttinne. Aloitamme EGRstä, Euroopan globalisaatiorahasto. Maria Areena on siinä esittelijänä. Ja kompromissi 13 ensimmäiseksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi tarkistus 28 puolesta. Anteeksi, no 25 sittenkin puolesta vastaan. Katsotaan se vielä koneellisesti. Tarkistus 25 Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Ja seuraavaksi Intan 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- kontin 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 175 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä koneellisesti. 175. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy hylätty. Ja seuraavaksi tarkistus 100, tarkistus 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kontin 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 177 Regin kanssa 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 ja 196 puolesta vastaan. Katsotaan se koneellisesti. 41 ja 196 yhdessä. Puol- äänestys alkaa ja päättyy. Se hylä- hylättiin. Kompromissi 30, 23 hyväksytty. Kontin 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan Katsotaan se vielä koneellisesti. 44. Äänestys siitä alkaa ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin 21 puolesta. Ja seuraavaksi tarkistus 45 puolesta vastaan. Katsotaan vielä koneellisesti 45. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy 45. Se hylättiin. Ja menemme sitten tarkistukseen 46. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se hylättiin 23 ääntä vastaan. Seuraavaksi mennään niin. Äänestetään siis 198 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 sitten 219 äh, tarkistuspuolesta vastaan. Katsotaan se vielä koneellisesti. 219 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty 23 ääntä puolesta. Ja sen jälkeen tulee tarkistus kontin 20. Ei vaan se raukeaa. Ja mennään 221 tarkistukseen suoraan puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan se vielä koneellisesti. 221 tarkistus. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Ja sitten tarkistus 51 puolesta vastaan. Katsotaan se vielä koneellisesti. 51 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty. Ja otetaan 223 tarkistuspuolesta vastaan Katsotaan se vielä koneellisesti. 223. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylä. Ne ei vaan se hylä, hyväksyttiin. 22 puolta ääntä. Ja seuraavaksi tarkistus 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja katsotaan koneellisesti 224. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 ääntä puolesta. Anteeksi. Ja seuraavaksi 225 puolesta vastaan. Katsotaan se vielä. 225 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. hyväksytty 23 ääntä puolesta ja kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Intan 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen tarkistus 239, ei vaan 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 238 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 23 puolesta. Eli puolesta vastaan hylätty. Kont 24. Ei vaan katsotaan vielä 23. Kontin 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No se hyväksyttiin yhden äänen ylivoimalla. No sitten mentiin Kont 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239, se on vedetty pois. Ja 240, äänestys alkaa. Ei vaan puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Regi 33 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 241, 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regin 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 44 yhdessä Regi 35. Niin, ei sittenkään 244 yksinään puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 35 puolesta. Ei vaan se raukeaa. niin se 244 hylättiin, joten Regi 35 tulee äänestykseen puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Katsotaan vielä Regi 35. Se oli tiukka. Äänestys alkaa ja päättyy. Regi 35. Hyväksytty 27 ääntä puolesta. Seuraavaksi tarkistus 245 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koont 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 57, siitäkin äänestetään puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 28, sanoo puheenjohtaja. Anteeksi, kont 26, korjaa puheenjohtaja. Puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 Siis 60 raukeaakin, joten äänestämme 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan se koneellisesti vielä. Regi 36 äänestys alkaa ja äänestys päättyy hyväksytty ne 30 ääntä puolesta. Ja sen jälkeen tarkistus Äänestämme tarkistuksesta 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sen jälkeen Regi 37 No niin, varmuuden vuoksi äh, Regi 37 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se on hyväksytty 24 ääntä puolesta. Tarkistus 63. Siitä ei äänestetä, joten budjetti 9 puolesta vastaan Sanoisin, että se hylättiin, mutta katsotaan budjettivaliokunnan yhdeksän ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se hyväksyttiin 27 ääntä puolesta, joten hankala nähdä 251 puolesta vastaan tyhjää hylätty Katsotaan koneellisesti 251. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 251. Se hylättiin 22 ääntä vastaan. Ja seuraavaksi Regi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen Kont 27 ja siinä puolesta vastaan. Katsotaan vielä koneellisesti. Kont 27 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se hylättiin 22 ääntä vastaan. Sen jälkeen tulee Äänestämme 253 yhdessä 254 kanssa. Äänestys alkaa. Koneäänestys ja äänestys päättyy. Hyväksytty 27 ääntä puolesta. Sitten raukeaa. Seuraavaksi äänestetään 252 tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja tarkistus 255 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 29 yhdessä tarkistuksen 67 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Katsotaan vielä Inta 26 koneellisesti. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja se hyväksyttiin 23 ääntä puolesta, sen jälkeen tulee 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 10, siitä ei tarvita, ei vaan siitä äänestetään kyllä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan Katsotaan vielä koneellisesti 257. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksytty 26 ääntä puolesta. Sen jälkeen tulee 258 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 259, 260 e, ja 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 30, se raukeaa. Inta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 28, katsotaan se vielä koneellisesti. Inta 28, äänestys alkaa ja päättyy. Ja se hylättiin kahden äänen erolla. Ja seuraavaksi Regi 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 34. Kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 262 ja 71 yhdessä. Ei, ei vaan 70. Mennään suoraan tarkistukseen 72 yhdessä KONT 31 kanssa. Yhdessä Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyvä. Se hylättiin. Sitten tulee tarkistus 263 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 266 puolesta vastaan tyhjää. Se katsotaan uudestaan vielä. 266 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin kolmen äänen erolla ja sen jälkeen Regi 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan hyväksytty, äh, budjetti 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kont 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kont 33 Siis katsotaan koneellisesti kont 32, äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se hyväksyttiin 22 ääntä puolesta, sitten 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan koneellisesti kont 33. Äänestys päättyy ja hyväksytty 22 ääntä puolesta. Ja nyt 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 269 puolesta vastaan ty- hylätty, 271 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Katsotaan koneellisesti 271. Äänestys alkaa ja päättyy. 271 hyväksytty 28 ääntä puolesta. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regio 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 yhdessä 78 kanssa ja kont 34 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 274 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kont 35 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä koneellisesti. Kont 35. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty 28 ääntä puolesta. Sitten tarkistus. Niin Regin 45 yksinään regi 45 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan se vielä koneellisesti. Regi 45 varmuuden vuoksi ja äänestys alkaa ja päättyy. 45 hyväksytty 27 ääntä puolesta. Kont 36 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Regi 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty mennään suoraan 276 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten Regi 47 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty, mutta katsotaan Regi 47 vielä koneellisesti. Äänestys päättyy. 27 ääntä hyväksytty. Kompromissi 1, johdantosan kappaleet, ei äänestystä. Kompromissi 2 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappaleesta 2, 91, Inta ykkösen kanssa puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan koneellisesti vielä. vielä. Johdantosan kappale 2, siitä äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Se hylättiin 20 ääntä vastaan. Nyt mennään regi kakkoseen puolesta vastaan tyhjää hylätty ja Inta kakkonen puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Katsotaan koneellisesti Inta 2, äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Inta 2, se hylättiin yhden äänen erolla. Budjetin ykkönen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi johdanto-osan kappale viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 6 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan tämä vielä koneellisesti. Ei vaan se, se siis hylättiin. Inta seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan Inta yhdeksän. Siitä äänestys alkaa, äänestys päättyy, hylätty. 22 ääntä vastaan. Seuraavaksi Inta 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 10. Katsotaanpa se vielä koneellisesti. Ja äänestys päättyy Inta 10. Eh, se, se kyllä hyväksyttiin yhden äänen erolla. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kont 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106, 109 sanoo puheenjohtaja, äh, siis 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Inta 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 14, katsotaan se vielä koneellisesti ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan. Anteeksi, minä olin aivan sokea, katsoin ihan väärää riviä. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan koneellisesti budjetin 2. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja se hyväksyttiin 28 ääntä puolesta. Kompromissi 6 Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 yhdessä 112 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei. Anteeksi, täytyy katsoa koneellisesti. 111 ja 12 ette näyttäneet selvästi käsiä. Ja äänestys päättyy. Se hylättiin 22 ääntä vastaan. Ja seuraavaksi äänestetään 113 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme tarkistuksesta 7 siis seitsemän yhdessä kont kolmosen kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty ja 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylä, No se katsotaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. 125 siis eh, hyväksyttiin, 23 ääntä puolesta. Kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta, 14 eh, puolesta korjatulkki eh, vastaan tyhjää Katsotaan vielä koneellisesti tarkistus 14 ja siitä äänestys alkaa. Ei vaan se raukeakin. Anteeksi. Ja nyt sitten äänestämme kont kuudesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kont Katsotaan se vielä koneellisesti. Inta 16 ja siitä alkaa äänestys nyt. Ja äänestys päättyy. Hylätty kolmen äänen erolla. Ja sen jälkeen kont 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää Katsotaan se vielä uudestaan koneellisesti. 136 äänestys alkaa. 136 ja äänestys päättyy. Hyväksytty 33 ääntä puolesta. Ja sitten äänestämme kont 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 ei vaan kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 15 puolesta vastaan. Katsotaan se koneellisesti. Ja siitä alkaa nyt äänestys ja se päättyy. Hyväksytty kahden äänen erolla 144 puolesta vastaan. Tyhjää sanoisin, että hylätty. Katsotaan koneellisesti vielä 144. Ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 29 puolesta ääntä, 145 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22, siitä ei äänestetä. Kont 10 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsotaan se koneellisesti. Budjetti kuutonen äänestys alkaa. Ja nyt äänestys päättyy. 22 ääntä puolesta hyväksytty siis ja 147 raukeaa. Menemme 148 ja 9 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Katsotaan vielä koneellisesti. 148 ja 9 yhdessä äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja hyväksytty 24 ääntä puolesta. Ja sitten 150 onkin rauennut. Äänestämme tästä mietintöluonnoksesta tarkistettuna. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty 42 ääntä puolesta, yksi vastaan ääni. Onnittelut siis esittelijälle kaikesta hänen tekemästään työstä.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 menemme lausuntoluonnokseen ja kyseenä aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, kohesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevat yleiset säännökset ja rahoitussäännöt sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevat rahoitussäännöt. Tarkistus 112 puolesta vastaan tyhjää heti tarkistamme tämän ensimmäisen äänestystuloksen. 112. Sitten tiedämme, miten äänestyskäytös tästä lähtee liikkeelle. Hylätty. 23 vastaääntä. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Tarkistus 114. Joku sitä vaati. Tarkistamme koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 2, 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä koneella. 1, 2, 5 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 ääntä puolesta. 1, 2, 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sekin tarkistetaan koneella. 126 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 vasta ääntä. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneella 131. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 23 ääntä. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan koneella kompromissi 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi, kolme, neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi, kolme, viisi. Yhdessä. Yksi, kolme, kuuden kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneella. 144 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Joku halusi tarkistaa. No, 146 koneella äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 vastaääntä. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 148 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 A, se raukeaa. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 5, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 6, 0 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneella. 160. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 161 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 162 yhdessä. Ei vaan 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 6, 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 7, 0 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 7, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1, 7, 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 7, 3 yhdessä 1, 7, 4 kanssa puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 1, 7, 5 raukeaa. Ei. 1, 7, 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 1, 7, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tämän. Kompromissi 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 21. Hyväksytty. 23 puolesta ääntä. 185 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 187 puolesta vastaan tyhjää. En nähnyt oikein tulosta. 187 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. 188 puolesta. Hmm. 188 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 189 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 190 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22. Ei äänestetä. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 24 ei äänestetä. 1, 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneella. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. sataa puolesta vastaan. Hylätty. 202 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tarkistamme koneella. 204 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kompromissi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 vasta ääntä. 210 puolesta, eikö? Ahaa, no niin. 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 1, 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme koneella tämän yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 30 ja 31 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta. Ää, sitä ei äänestetä. Kompromissi ei sitäkään, seuraavastakaan ei äänestetä. Eikä siitäkään, eli 2, 3, 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ei äänestetä seuraavastakaan. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 on seuraava hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi, viisi, kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kaksi, viisi, viisi puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kaksi, viisi, kuusi puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi. 39 minun sivulla 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalle sivulle tarkistus 273. 274 ja 275 kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 276 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 277 ja 278 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 282 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten liitteet 2, 8, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 290 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 8, y, a, 290 tarkistetaan koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpas tämäkin koneella. 296 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 vastaääntä. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 299 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, tarkistetaan. 299. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 32 ääntä puolesta. 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 Haluatte tarkistaa 301, niinkö? yksi hylättiin ja sitten 302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 308 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä 310 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 ääntä puolesta. 311 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. 311. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3, 1, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdantason kappaleet. Y- johdantason kappale 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Johdantason kappale 2 Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 22 ääntä puolesta. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämä. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 23 vastaääntä. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemänkymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hyväksyttiin, mutta parempi tarkistaa. 72 koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 20 puolesta ääntä. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 ja 80 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta. A, se raukeaa ja 83kin raukeaa. Tarkistus 84. Ensimmäinen osa. ESF Plus ja niin edelleen. Tästä täytyy äänestää lisänä puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että parempi tarkistaa tämä. Äänestys alkaa. Eli ensimmäinen osa ja äänestys päättyy, hylätty. 24 vastaääntä. Sitten 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 ja 88 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Aika harva kyllä nosti kätään. Eli 89 koneella vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta ja yksi vastaan. Kukaan ei nostanut kättään. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää pitää tarkistaa. 91 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 ääntä puolesta. Ensimmäinen osa, ESF Plus, yhteisessä hallinnoinnissa. Tämä lisäyksenä kompromissiin kuusi Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 puolesta vastaan vastaan, tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten Johdantos on kappale 60, 102, toinen osa, ESF Plus osa yhteisessä hallinnoinnissa – Tästä äänestetään lisäyksenä kompromissiin seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Sitä ei äänestetä. Sitten 105 ja ensimmäinen osa ESF Plus yhdessä hallinnoinnissa lisäyksenä kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan. Otetaan vielä kerran puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110. No niin, tarkistetaan. 109. Äänestys alkaa. Ja Äänestys päättyy. Hylätty. Joka tapauksessa. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin. Aika lailla tiukka tulos. 22 puolesta, 18 vastaan ja yksi tyhjä äänikin. Kiitos kovasta työstä. Then you have the... Sitten teillä on uusi äänestysluettelo Euroopan investointien vakuutusjärjestelyn perustamisesta. Jatkamme välittömästi äänestystä. Artikla 1, kohta 2, tarkistus 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 92 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 93 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 ja suullinen tarkistus esittelijältä. Laaja asymmetrinen shokki tai merkittävä lasku ja niin edelleen. All significant downturn on poistettu. 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan selvä 113. 113 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 28 10 Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 ääntä. Tarkistus 29 puolesta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 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 yhdessä tarkistuksen 43 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jatkamme johdantosan kappaleisiin kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 45. Äänestys päättyy. Hylä, hy, hylätty. Hylätty, hylätty. Sitten tarkistus 46 puolesta vastaan. Tarkistamme 46. And the vote is now closed. Äänestys äh, päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 50. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Tarkistamme. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Tarkistus 58. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 5, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan. Nyt olen epävarma. Tarkistamme. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66. Puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 8. Puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme. 71. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 ääntä. Kymmenen puolesta vastaan Tarkistamme. Kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 72 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää. hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytti. Kahdeksankymmentäviisi tarkistus toinen osa, josta äänestetään lisänä kompromissiin kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12. Tai no voimme toki tarkistaa, jos haluatte. Selvä toinen osa Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Puolesta vastaan. Tarkistamme tarkistus 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten nimenhuutoäänestys lausuntoluonnoksesta näin muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta, kolmen vastaan ja 11 tyhjää. Kiitokset tästä ja, ja kiitokset esittelijöille. sitten... Äh, okay, then we shall vote. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta merenkulkijoiden vähimmäiskoulutus ja ENFltä ENF kaikki nimenhuutoäänestyspyynnöt on vedetty takaisin. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tarkistamme. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus viisi puolesta Tarkistamme tämän myös. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistamme. 26. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Haluatteko, että äänestämme uudestaan?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 Äänestämme uudestaan tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta Kaikki ENF-nimenhuutoäänestyspyynnöt on vedetty takaisin. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 se raukeaa. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan. Tarkistamme kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35 raukeaa. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan. Tarkistamme. Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 38. Äänestys päättyy. Hyväksy. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11 Otetaan se koneellisesti heti. Äänestys alkaa. Tarkistus 11. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljäkymmentäkolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Vote is now open on compromise 8 and now it is closed and it's carried. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan Tarkistamme. 14. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 47. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Tarkistamme kompromissi yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seitsemäntoista puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 puolesta 17 vastaan eikä yhtään tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraava kokous on jo 3. joulukuuta. Tällä kertaa meillä ei ollut aikaa käydä keskusteluita, me vain äänestimme. Tapaamme 3. joulukuuta iltapäiväkokouksessa kello 16-18.30. Nähdään joulukuussa.